Ei ole mitään vastaan sanomista. Eli tämä on vahvistettu. Sitten vastuuvaliokunnat ovat hyväksyneet tiettyjä tekstejä artiklan 216 kohdan 4 mukaisesti. Nämä oikaisut on hyväksytty, mikäli 24 tunnin sisään mikään poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä vaatii, että näistä ehdotuksista äänestetään.